questa, sì. Sì, sì, sì, questo. Ok, l'altra altro. sì. Allora, <clears throat> buonasera a tutti. Cominciamo oh, questa seduta. Hyvää iltapäivää kaikille. Aloitetaan tämä istunto. Muistutan teitä siitä, että tuotte mukananne äänestyskortin. Teille on lähetetty esityslista. Tämä kokous välitetään webstreamingina ja tässä ovat myöskin koko infosta löydytte tulkkauskielet. Kerron teille tapa, siitä, että 31. päivä maaliskuuta tapaaminen on peruttu. Ja nyt menemme kohtaan kolme esityslistassa, nimittäin äänestykset, kolmansille maille annettavan EUn budjettituen tulevaisuus tästä. Sä esittelijänä, äh, valmistelijana on kollega Stais ja ryhdymme äänestämään äänestyslistan mukaan. Jos olette valmiita, niin aloitetaan äänestys. Tarkistus 1. Äänestys alkaa. Äänestys päättyy. hyväksytty. Tarkistus kaksi, äänestys alkaa. Äänestys päättyy. Hyväksytty. Tarkistus kolme. Äänestys alkaa. Äänestys päättyy. Hyväksytty. Tarkistus neljä. Äänestys alkaa. Äänestys päättyy. Hyväksytty. Tarkistus kuusi. Äänestys alkaa. Äänestys päättyy. Hylätty. Tarkistus 5. Äänestys alkaa. Äänestys päättyy. Hylätty. Tarkistus 7. Äänestys alkaa. Äänestys päättyy. Hylätty. Tarkistus 8. Äänestys alkaa. Äänestys päättyy hyväksytty. Tarkistus 9. Äänestys alkaa. Äänestys päättyy. Hyväksytty. Tarkistus 10. Äänestys alkaa. Äänestys päättyy. Hyväksytty. Tarkistus 11. Äänestys alkaa. Äänestys päättyy. Hyväksytty. Tarkistus 12. Äänestys alkaa. Äänestys päättyy. Hyväksytty. Sitten päätöslauselma kokonaisuudessaan äänestys alkaa. Äänestys päättyy hyväksytty 15 puolesta yksi vastaan. Anteeksi, 16 Adesso abbiamo il punto 4 dell'ordine del Sitten menemme esityslistan kohtaan 4. Vastuuvapaus 2009, EUn yleinen talousarvio, pääluokka 3 komissio. Ennen kuin ää, äh, aloitamme äänestyksen, annan puheenvuoron esittelijälle herra Satsimarkaukikselle. Uh, Kiitos puheenjohtaja. Kiitokset kollegoille, jotka ovat olleet mukana valmistelemassa äänestyslistaa. Olisin halunnut tehdä enemmän kompromissitarkistuksia, mutta näiden tarkistusten luonne on sellainen, että oli mahdotonta tehdä paljon kompromissitarkistuksia, koska ne olivat niin erilaisia. Haluaisin vain kertoa muutamista muutoksista äänestyslistaan. Ensimmäinen on sivulla neljä, siis kysymys on tästä vastuuvapaudesta. 44-47 on tämä blok-äänestys sen vuoksi, että EPP haluaa äänestää erikseen kohdasta 43. Sitten täällä on myös virhe sivulla 4. Minun suositukseni suulliseen tarkistukseen edustaja Ivanovalta tarkistukseen 66. Sen pitäisi olla negatiivinen. Sivulla 12 minun suositukseni tarkistukseen 172. Sen pitäisi myös olla miinusmerkkinen. Ja sitten sivu 16 221 on vedetty takaisin. Näine muutoksine haluaisin lähteä äänestämään. Puheenjohtaja, kun on huhuja siitä, että nämä henkilöstösääntöäänestykset olisivat meidän toimivaltuutemme ulkopuolinen, niin haluaisin sanoa, että esimerkiksi tarkistus 171, jossa puhun matkustuspäivistä, joita annetaan kerran vuodessa näille virkamiehille. 44 000 virkamista on kysymässä 80 miljoonaa euroa joka vuosi. Haluaisin sanoa, että pidän tätä erityisen relevanttina tämän valiokunnan kannalta tästä syystä, ja minusta on outoa, että nämä asianosaiset nyt lähtevät kaikki tässä, tästä lähdetään nyt kaikki, kaikki ne voiminen liikkeelle tätä vastaan ja olisin esittelijälle kiitollinen, että tämän, jos tämä pidettäisiin voimassa tai tästä voitaisiin äänestää. Edustaja Stais. Ja, liebe Kollegen, in der Tat hat es äh, offenbar einen Hinweis gegeben, dass... Niin, äh, parlamentin juridinen yksikkö on ottanut kantaa muutamiin tarkistuksiin, ei ainoastaan kollega Greslen, vaan muihin tarkistuksiin, jotka liittyvät henkilökuntaan. Ne eivät olisi sellaisia, että ne pitää ottaa mukaan että niitä voisi ottaa mukaan äänestettäväksi. Pyytäisin, että noudatetaan tässä nyt äänestyslistaa. On tiettyjä tarkistuksia, jotka ovat vaikeita oikeudelliselle yksikölle. Ne on sitten merkitty täällä miinuksella taikka sitten ne äänestetään kohta kohdalta. Mutta ne asiat, jotka mahdollisesti ovat hankalia oikeusyksikölle, niin ne on merkitty miinuksella. Muuta osin pyytäisin, että noudatetaan äänestyslistaa. Silloin minusta meille ei tule mitään ongelmia oikeudellisen yksikön kanssa. Ja kiitokset vielä kerran kollegoille. Allora cominciamo, se siete d'accordo, la... Uh... Aloitetaan, jos teille sopii sitten äänestys. Ehdotus äh, vastuuvapauden myöntämistä komissiolle. Jos teille sopii, niin voimme tar- äänestää tarkistuksesta 1-4. Äänestys alkaa. Äänestys päättyy. Hyväksytty. Tarkistukset 5 ja 6. Äänestys alkaa. Ei, ne raukeavat. 5 ja 6 raukeavat. Sitten äänestämme päätösehdotuksesta, vastuuvapauden myöntämisestä, pyydän anteeksi, siis äänestämme nyt tästä päätösehdotuksesta kokonaisuudessaan. Tässä on kyse siis komission vastuuvapaudesta. Äänestys alkaa. Äänestys päättyy. Hyväksytty 19 puolesta. Nyt äänestämme tarkistuksesta 7 ja 8, eli vastuuvapauden myöntäminen audiovisuaalisille ja kulttuurivirastoille. Äänestys alkaa. Äänestys päättyy. Hyväksytty. Nyt äänestämme äh, tästä päätöksestä kokonaisuudessaan. Äänestys alkuu. Äänestys päättyy. Hyväksytty. 18 puolesta ja yksi tyhjä. Seuraavaksi äänestämme vastuuvapauden myöntävistä kilpailukyky- ja innovaatiovirastolle. Tarkistukset 9 ja 10. Äänestys alkaa. Äänestys päättyy. Hyväksytty. Nyt äänestämme päätösehdotuksesta kokonaisuudessaan. Äänestys alkaa. Äänestys päättyy. Hyväksytty. 18 ääntä puolesta ja yksi tyhjä ääni. Nyt äänestämme vastuvapauden myöntämisestä kuluttajan suojavirastolle. Tarkistukset 11 ja 12 äänestys alkaa. Äänestys päättyy. Hyväksytty. Nyt äänestämme päätösehdostuksesta kokonaisuudessaan. Äänestys alkaa. Äänestys päättyy. Hyväksytty 19 ääntä puolesta yksi tyhjä ääni. Seuraavaksi äänestämme vastuuvapauden myöntämisestä teen verkkovirastolle. 13.14 tarkistukset äänestys alkaa. Äänestys päättyy. Hyväksytty. Päätös ehdotus kokonaisuudessaan puolesta. Äänestys alkaa, äänestys päättyy. Hyväksytty. 18 puolesta ja yksi tyhjää. Seuraavaksi tarkistukset 15 ja 16. Äänestys alkaa. Äänestys päättyy. Hyväksytty. Päätösehdotus kokonaisuudessaan. Äänestys alkaa. Äänestys päättyy. Hyväksytty 19 puolesta, yksi vastaan. Seuraavaksi äänestämme tarkistuksesta 17 ja 18. Tutkimusviraston vastuuvapaus. Äänestys alkaa. Äänestys päättyy. Hyväksytty. Äänestämme päätösehdotuksesta kokonaisuudessaan puolesta. Äänestys alkaa. Äänestys päättyy. Hyväksytty 19 puolesta ja yksi tyhjää. Seuraavaksi tilien päätös. Tarkistukset 19, 20, 21 ja 22. Äänestys alkaa. Äänestys päättyy. Hyväksytty. Tarkistus 25. Äänestys alkaa. Äänestys päättyy. Hyväksytty. Nyt äänestämme tästä päätösehdotuksesta kokonaisuudessaan. Äänestys alkaa. Äänestys päättyy. Hyväksytty 18 puolesta kaksi vastaan. Seuraavaksi me menemme tarkistuksen 43. Äänestys alkaa. Äänestys päättyy hylätty. Nyt äänestämme yhtenä ryhmänä tarkistuksista 44 ja 47, jos se teille sopii. Äänestys päättyy. Hyväksytty. Tarkistus 50. Äänestys alkaa. Äänestys päättyy. Hyväksytty. 50. Tarkistus. Tarkistus 48. Äänestys alkaa. Äänestys päättyy. Hyväksytty. Tarkistus 53. Äänestys alkaa. Äänestys päättyy. Hyväksytty. Tarkistus 54. Äänestys alkaa. Äänestys päättyy. Hylätty. Tarkistus 55. Äänestys alkaa. Äänestys päättyy. Hylätty. Tarkistus 56. Äänestys alkaa. Äänestys päättyy hyväksytty. Tarkistus 57, äänestys alkaa. Äänestys päättyy. Hyväksytty. Tarkistus 59 kahdessa osassa. Ensimmäinen osas äänestys alkaa. Päättyy. Hyväksytty. Toinen osa. Äänestys alkaa. Päättyy hylätty. Tarkistus 58. Ei. Tarkistus 60. Äänestys alkaa. Äänestys päättyy. Hyväksytty. Tarkistus 62. Äänestys alkaa. Äänestys päättyy. Hyväksytty. Tarkistus 63. Äänestys alkaa. Päättyy. Hylätty. Tarkistus 64. Äänestys alkaa. Päättyy. Hylätty. Tarkistus 65. Äänestys alkaa. Äänestys päättyy. Hylätty. Tarkistus 66. Ja suullin tarkistus 66. Ensin äänestetään siis tarkistuksesta 66. Äänestys alkaa. Äänestys päättyy. Hyväksytty. Ja nyt äänestetään suullisesta tarkistuksesta. Tarkistukseen 66 äänestys alkaa. Äänestys päättyy. Hyväksytty. 67 tarkistusäänestys alkaa. Äänestys päättyy. Hyväksytty. Tarkistus 68. Äänestys alkaa. Päättyy. Siis ensimmäinen osa hylätty. Tarkistus 69. Äänestys alkaa. Päättyy hylätty. Tarkistus 70, äänestys alkaa. Päättyy. Hyväksytty. Tarkistus 71, äänestys alkaa. Päättyy. Hyväksytty. Tarkistus 73, äänestys alkaa. Päättyy hylätty. Tarkistus 72, äänestys alkaa, päättyy, hyväksytty. Tarkistus 74, äänestys alkaa. 74 ja 75 äänestys alkaa. Päättyy hylätty. Tarkistus 77, äänestys alkaa. Päättyy. Hyväksytty. Tarkistus 76, äänestys alkaa. Päättyy. Hylätty. Tarkistus 78. Äänestys alkaa. Päättyy. Hylätty. Tarkistus 79. Äänestys alkaa. Päättyy. Hyväksytty. Tarkistus 80. Äänestys alkaa. Äänestys päättyy. Hyväksytty. Tarkistus 81. Äänestys alkaa. Äänestys päättyy. Hyväksytty. Tarkistus 82. Äänestys alkaa. Äänestys päättyy. Hyväksytty. Tarkistus 83. Äänestys alkaa. Äänestys päättyy hyväksytty. Tarkistus 84, äänestys alkaa. Äänestys päättyy. Hyväksytty. Tarkistus 85, äänestys alkaa. Äänestys päättyy. Hyväksytty. Tarkistus 86, äänestys alkaa. Äänestys päättyy hyväksytty. Tarkistus 87. Äänestys alkaa. Äänestys päättyy. Hyväksytty. Tarkistus 88. Äänestys alkaa. Äänestys päättyy. Hylätty. Tarkistus 89. Äänestys alkaa. Äänestys päättyy hyväksytty. Tarkistus 95. Äänestys alkaa. Äänestys päättyy. Hyväksytty. Tarkistus 92. 93. Tarkistus 93. Äänestys alkaa. Äänestys päättyy. Hyväksyt. Tarkistus 94. Äänestys alkaa. Liste ist der Antrag. Meidän listamme mukaan 92 on samanlainen tarkistuksen 95 kanssa, joka hyväksyttiin. Eli sen vuoksi se ei välttämättä ole hoidettu. Kernosti äänestä, äänestäisin. Votiamo. Votiamo su 92. No, no, 92. Sì. Sì. Ragione, quindi votiamo sul... Te oikeassa äänestämme, siis tarkistuksesta 92 äänestys alkaa. Äänestys päättyy. Hyväksytty. 94. Tarkistus 94. Äänestys alkaa. Äänestys päättyy. Hyväksytty. Tarkistus 96. Äänestys alkaa. Äänestys päättyy. Hyväksytty. Tarkistus 97. Äänestys alkaa. Äänestys päättyy hyväksytty. Tarkistus 98, äänestys alkaa. Äänestys päättyy. Hylätty. Äänestys tarkistuksesta 99 äänestys alkaa. Päättyy. Hyväksytty. Tarkistus 100. Äänestys alkaa. Äänestys päättyy. Hyväksytty. Tarkistus 101. Äänestys alkaa. Äänestys päättyy. Hyväksytty. Tarkistus 102. Äänestys alkaa. Äänestys päättyy. Hyväksytty. Tarkistus 103. Äänestys alkaa. Äänestys päättyy. Hylätty. Tarkistus 104. Äänestys alkaa. Äänestys päättyy. Hyväksytty. Tarkistus 105 on vedetty pois. Tarkistus 106. Äänestys alkaa. Äänestys päättyy. Hyväksytty. Tarkistus 107. Äänestys alkaa. Äänestys päättyy. Hyväksytty. Tarkistus 108. Äänestys alkaa. Äänestys päättyy. Hyväksytty. Tarkistus 109. Äänestys alkaa. Äänestys päättyy. Hyväksytty. Tarkistus 110. Äänestys alkaa. Äänestys päättyy. Hyväksytty. Tarkistus 112. Äänestys alkaa. Äänestys päättyy. Niin, 111 on vedetty pois. Tarkistus 111 on vedetty pois. Äänestämme tarkistus 112. Äänestys alkaa, äänestys päättyy. Hyväksytty. Tarkistus 113. Äänestys alkaa, äänestys päättyy. Hyväksytty. Tarkistus 114. Äänestys alkaa. Päättyy. Hylätty. Tarkistus 115. Äänestys alkaa. Äänestys päättyy. Hyväksytty. Tarkistus 116. Äänestys alkaa. Äänestys päättyy. Hyväksytty. Tarkistus 117 on vedetty pois. Minulle no, sanottiin aikaisemmin, että se on vedetty pois. Niin, se on vedetty pois. Tarkistus 118. Äänestys alkaa. Päättyy. Hyväksytty. Tarkistus 119. Äänestys alkaa. Päättyy. Hyväksyt. Tarkistus 121. Äänestys alkaa. Äänestys päättyy. Hylätty. Tarkistus 122. Äänestys alkaa. Äänestys päättyy. Hyväksytty. Tarkistus 123. Äänestys alkaa. Äänestys päättyy. Hyväksytty. Tarkistukset 124, 125 ja 126. Äänestys alkaa. Päättyy. Hyväksytty. 127. Äänestys alkaa. Päättyy. Hyväksytty. 128 äänestys alkaa. Äänestys päättyy. Hylätty. Tarkistus 129 äänestys alkaa. Päättyy. Hyväksytty. Tarkistus 133. Äänestys alkaa. Päättyy. Hyväksytty. 134. Äänestys alkaa. Äänestys päättyy. Hylätty. 135. Äänestys alkaa. Päättyy hylätty. 136 äänestys alkaa. Päättyy. Hyväksytty. Tarkistus 138 äänestys alkaa. Päättyy. Hyväksytty. 137 äänestys alkaa. Päättyy Hyväksytty. 139 äänestys alkaa. Päättyy. Hylätty. 140 äänestys alkaa. Päättyy. Hylätty. 141 äänestys alkaa. Päättyy hylätty. 142 äänestys alkaa. Äänestys päättyy. Hylätty. 143 äänestys alkaa. Päättyy. Hylätty. 144 äänestys alkaa. Äänestys päättyy hyväksytty. Tarkistus 145, äänestys alkaa. Äänestys päättyy. Hyväksytty. Tarkistus 146, äänestys alkaa. Äänestys päättyy. Hylätty. Tarkistus 147, äänestys alkaa. Äänestys päättyy hyväksytty. Tarkistus 148. Äänestys alkaa. Ensimmäisestä osasta äänestys päättyy. Hyväksytty. Nyt äänestämme kompromissitarkistusta 1. Äänestys alkaa. Äänestys päättyy. Hyväksytty. Nyt äänestämme tarkistuksesta 155. Äänestys alkaa. Päättyy. Hyväksytty. Nyt äänestämme suullisesta tarkistuksesta tarkistukseen 155. Äänestys alkaa. Päättyy. Hylätty. Tarkistus 156, äänestys alkaa. Päättyy. Hyväksytty. Tarkistus 157, äänestys alkaa. Äänestys päättyy. Hyväksytty. Tarkistus 158, äänestys alkaa. Äänestys päättyy. Hyväksytty. Tarkistus 159, äänestys alkaa. Äänestys päättyy. Hylätty. Jos teille sopii, niin äänestämme yhtenä ryhmänä tarkistukset 160-163. Äänestys alkaa. Päättyy. Hyväksytty. Tarkistus 164. Äänestys alkaa. Äänestys päättyy. Hyväksytty. Tarkistus. Olkaa hyvä. Ähm, liebe Kolleginnen und Kollegen, danke Herr Präsident. Kiitos hyvä puheenjohtaja, hyvät kollegat. Haluaisin tehdä 165 suullisen tarkistuksen. Taustana on se, se, mitä me jo alustavasti käsittelimme keskusteluissa, eli tarkistukset, jotka liittyvät henkilöstösääntöön ja se, voidaanko ne ottaa käsiteltäväksi. Hyvä asia on, että nämä tarkistukset on laadultaan hoidettu oikeudellisessa valiokunnassa. Meillä on suullinen tarkistus joka ottaa osan tarkistuksesta 50. Luen tämän englanniksi, ikävä kyllä. Huomioi, että unionin maineeseen vaikuttaa se, millä tavalla eh, hyväksytään virkamiesten asema ja Lissabonin sopimus. Tavallinen lainsäädännöllinen käytäntö liittyy henkilöstösääntöön, kehottaa komissiota uuden aikaistamaan henkilöstösääntöä ja muuttamaan sitä sillä tavalla, että, että poistetaan vanhentuneet edut ja huomioidaan myös se, millä tavalla tehokkaammalla henkilöstöpolitiikalla saadaan hoidettua työt. Eli tämä olisi siis suullinen tarkistus ja tähän tarkistukseen 165 ja se korvaisi sitten osan tästä tarkistuksesta 50. Grazie, kollega Gressle. Kiitoksia, kollega Gressle. Wir sind mit dem mündlichen Änderungsantrag nicht einverstanden. Meillä ei käy tämä suullinen tarkistus. Sen vuoksi sitä voi äänestää. Also ich möchte die Antragstellerin noch mal bitten, äh, So groß sind die Unterschiede. Niin, suuret nämä erot eivät ole. Ne ovat semanttisia luonteeltaan. Mutta jos hän on sitä vastaan, niin ei voida äänestää. Siinä hän on oikeassa. Viimeinen yritys epäonnistui. Mi pare che contrario, quindi andiamo avanti e votiamo. Tätä siis vastustetaan, joten mennään eteenpäin. Äänestetään tarkistuksessa 165. Äänestys alkaa. Äänestys päättyy. Hyväksytty. Tarkistus 167. Äänestys alkaa, äänestys päättyy. Hylätty. Tarkistus 168. Äänestys alkaa. Äänestys päättyy. Hylätty. Meillä on tarkistus 170 kahdessa osassa ensimmäinen osa. Äänestys päättyy. Hyväksytty. Äänestetään toisesta osasta. Äänestys alkaa. Äänestys päättyy. Hyväksytty. Tarkistus 171. Ensimmäinen osa äänestys alkaa. Äänestys päättyy. Hyväksytty. Äänestämme toisesta osasta. Äänestys alkaa. Äänestys päättyy. Hyväksytty. Ja äänestämme kolmannesta osasta. Äänestys alkaa. Äänestys päättyy. Hyväksytty. Tarkistus 172. Äänestys alkaa. Äänestys päättyy. Hyväksytty. Tarkistus 173. Ensimmäinen osa. Äänestys alkaa. Äänestys päättyy. Hyväksytty. Tarkistuksen toinen osa. Äänestys alkaa. Äänestys päättyy. Hylätty. Tarkistus 169. Äänestys alkaa. Äänestys päättyy. Hyväksytty. Tarkistus 174. Äänestys alkaa. Äänestys päättyy hylätty. Tarkistus 175, äänestys alkaa. Äänestys päättyy. Hylätty. Tarkistus 177, se, 6, äänestys alkaa, äänestys päättyy. Hyväksytty. Tarkistus 177, äänestys alkaa. Äänestys päättyy hyväksytty. Tarkistus 178, äänestys alkaa. Äänestys päättyy. Hyväksytty. Tarkistus 179, äänestys alkaa. Äänestys päättyy. Hylätty. Tarkistus 180, ensimmäinen osa, äänestys alkaa. Päättyy. Hylätty. Toinen osa äänestys alkaa. Päättyy. Hylätty. Voimme äänestää yhtenä ryhmänä tarkistuksesta 181 tarkistuksen 187 asti. Äänestys alkaa. Äänestys päättyy. Hyväksytty. Tarkistus 188. Äänestys alkaa. Äänestys päättyy. Hyväksytty. Tarkistus 189. Äänestys alkaa. Päättyy. Hylätty. Tarkistus 190. Äänestys alkaa. Päättyy. Hylätty. Tarkistus 191. Äänestys alkaa. Päättyy. Hyväksytty. Äänestämme yhtenä ryhmänä tarkistuksesta 192 tarkistuksen 194 asti. Äänestys alkaa. Äänestys päättyy. Hyväksytty. Tarkistus 195. Äänestys alkaa. Äänestys päättyy. Hyväksytty. Tarkistus 196. Äänestys alkaa. Äänestys päättyy hyväksytty. Tarkistus 197, äänestys alkaa. Äänestys päättyy. Hyväksytty 198, äänestys alkaa. Äänestys päättyy. Hyväksytty. Tarkistus 199, äänestys alkaa. Äänestys päättyy. Hyväksytty. Tarkistus 200, äänestys alkaa. Äänestys päättyy. Hylätty. Tarkistus 201. Äänestys alkaa. Äänestys päättyy. Hyväksytty. Tarkistus 203. Äänestys alkaa. Äänestys päättyy. Hyväksytty. Tarkistus 204. Äänestys alkaa. Äänestys päättyy hyväksytty. Tarkistus. Nyt menemme tarkistukseen yhtenä ryhmänä. Tarkistusta 206-209 asti. Äänestys alkaa. Äänestys päättyy. Hyväksytty. Tarkistus 210. Äänestys alkaa. Äänestys päättyy. Hyväksytty tarkistus 212. Ensimmäinen osa äänestys alkaa. Kyse on poistosta. Päättyy. Hylätty. Toinen osa tarkistusta 212. Äänestys alkaa. Äänestys päättyy. Hylätty. Sitten äänestämme yhtenä ryhmänä tarkistuksesta 214, 219. Äänestys alkaa. Äänestys päättyy. Hyväksytty. Tarkistus 220. Äänestys alkaa. Äänestys päättyy. Hylätty. Tarkistus 221 vedetty pois. Tarkistus 222 äänestys alkaa. Äänestys päättyy. Hyväksytty. Tarkistus 223 äänestys alkaa. Äänestys päättyy. Hyväksytty. Tarkistus 224 äänestys alkaa. Äänestys päättyy. Hyväksytty. Tarkistus 225. Äänestys alkaa. Äänestys päättyy. Hyväksytty. Tarkistus 226. Äänestys alkaa. Äänestys päättyy. Hylätty. Tarkistus 227. Äänestys alkaa. Äänestys päättyy hylätty. Nyt äänestämme yhtenä ryhmänä tarkistusta 228 tarkistuksen 244 asti. Äänestys alkaa. Äänestys päättyy. Hyväksytty. Tarkistus 245. Äänestys alkaa. Äänestys päättyy. Hylätty. Tarkistus 246. Äänestys alkaa. Äänestys päättyy. Hyväksytty. Tarkistusta 47. Äänestys alkaa. Äänestys päättyy. Hyväksytty. Tarkistus 248. Äänestys alkaa. Äänestys päättyy. Hylätty. Tarkistus 249. Äänestys alkaa. Äänestys päättyy. Hyväksytty. Tarkistus 250. Äänestys alkaa. Äänestys päättyy. Hyväksytty. Tarkistus 251. Äänestys alkaa. Äänestys päättyy. Hyväksytty. Nyt äänestämme Tarkistus, kak, tarkistus 273. Äänestys alkaa. Äänestys päättyy. Hyväksytty. Tarkistus 274. Äänestys alkaa. Äänestys päättyy. Hyväksytty. Tarkistus 275. Äänestys alkaa. Äänestys päättyy. Hyväksytty. Tarkistus 254. Äänestys alkaa. Äänestys päättyy. Hyväksytty. Tarkistus 276. Äänestys alkaa. Äänestys päättyy. Hyväksytty. Tarkistus 277. Äänestys alkaa. Äänestys päättyy. Hyväksytty. 278 äänestys alkaa. Äänestys päättyy. Hylätty. Tarkistus 280 äänestys alkaa. Äänestys päättyy. Hylätty. Tarkistus 279 äänestys alkaa. Äänestys päättyy. Hylätty. Tarkistus 281, ensimmäinen osa. Äänestys alkaa. Äänestys päättyy. Hyväksytty. Toinen osa. Äänestys alkaa. Äänestys päättyy. Hylätty. Tarkistus 282, 283, jotka ovat identtiset. Äänestys alkaa. Äänestys päättyy. Hyväksytty. Tarkistus 285 ja 86. Äänestys alkaa. Äänestys päättyy. Hyväksytty. Tarkistus 287 äänestys alkaa. Äänestys päättyy. Hylätty. Tarkistus 289 äänestys alkaa. Äänestys päättyy. Tarkistus 200, hyväksytty äänestys, 290 äänestys alkaa. Äänestys päättyy. Hylätty. Tarkistus 291 äänestys alkaa. Äänestys päättyy. Hyväksytty. Tarkistus 293. Äänestys alkaa. Äänestys päättyy. Olkaa hyvä. 294 vedän sen takaisin. Okay. 294 lo ritira. 294 on vedetty takaisin, joten Olemme äänestäneet tarkistusta 293 ja hyväksyneet sen, ei hylänneet sen. Niin. Eli tarkistus 295 äänestys alkaa. Äänestys päättyy. Hyväksytty. Tarkistus 296. Äänestys alkaa. Äänestys päättyy. Hyväksytty. Tarkistus 297 suullisella tarkistuksella äänestys alkaa. Äänestys päättyy. Hyväksytty. Tarkistus 299. Äänestys alkaa. Äänestys päättyy. Hyväksytty. Tarkistus 292. Äänestys alkaa. Äänestys päättyy. Hyväksytty. Tarkistus 300. Äänestys alkaa. Äänestys päättyy. Hyväksytty. Tarkistus 301. Äänestys, ja suullisella tarkistuksella äänestys alkaa. Päättyy. Hyväksytty. Tarkistus 302. Äänestys alkaa. Päättyy. Hyväksytty. Tarkistus 303. Äänestys alkaa. Äänestys päättyy. Hylätty. Tarkistus 304. Äänestys alkaa. Päättyy. Hyväksytty. Nyt meillä on kehitysasianvaliokunnan lausunto. Jos teille sopii, niin voimme äänestää yhtenä ryhmänä tarkistusta 1 tarkistuksen 10 asti. Äänestys alkaa. Äänestys päättyy. Hyväksytty. Sitten menemme työllisyys- ja sosiaaliasiainvaliokunnan lausuntoon. Tarkistukset 1-5 yhtenä ryhmänä. Äänestys alkaa. Äänestys päättyy. Hyväksytty. Tarkistus 6. Äänestys alkaa. Äänestys päättyy. Hylätty. Sitten menemme sisämarkkina- ja kuluttajasuojavaliokunnan lausuntoon yhtenä ryhmän äänestystarkistuksista 1-7. Äänestys alkaa. Äänestys päättyy. Hyväksytty. Sitten liikennevaliokunnan lausunto. Tässäkin äänestämme yhtenä ryhmänä tarkistuksesta 1-11 yhtenä ryhmänä. Äänestys alkaa. Äänestys päättyy. Hyväksytty. Sitten live-valiokunnan lausunto yhtenä ryhmänä 1-6 tarkistukset. Äänestys alkaa. Äänestys päättyy. Hyväksytty. Kulttuurivaliokunnan lausunto. Tarkistukset 2-5. Äänestys alkaa. Äänestys päättyy. Hyväksytty. Envin tarkistukset yhtenä ryhmänä tarkistukset 1-14. Äänestys alkaa. Äänestys päättyy. Hyväksytty. valiokunta tarkistukset 1-3 yhtenä ryhmänä äänestys alkaa. Äänestys päättyy. Hyväksytty. Sitten valiokunnan tarkistukset 5-7 äänestys alkaa. Äänestys päättyy. Hyväksytty. Regivaliokunta. Tarkistukset 1-7 yhtenä ryhmänä äänestys alkaa. Äänestys päättyy. Hyväksytty. Nyt äänestämme johdantosan kappaleista. Tarkistus 26 äänestys alkaa. Äänestys päättyy. Hylätty. Tarkistus 27. Äänestys alkaa. Äänestys päättyy. Hylätty. Tarkistus 28. Äänestys alkaa. Äänestys päättyy. Hyväksytty. Tarkistus 29. Äänestys alkaa. Äänestys päättyy. Hyväksytty. Tarkistus 30. Äänestys alkaa. Päättyy. Hyväksytty. Tarkistus 31. Äänestys alkaa. Äänestys päättyy. Hylätty. Tarkistus 32. Äänestys alkaa. Äänestys päättyy. Hylätty. Tarkistus 33. Äänestys alkaa. Päättyy. Hylätty. Tarkistus 34. Äänestys alkaa. Äänestys päättyy. Hylätty. Tarkistus 35. Äänestys alkaa. Äänestys päättyy. Hylätty. Tarkistus 36. Äänestys alkaa. Se onkin vedetty pois. Tarkistus 37. Äänestys alkaa. Äänestys päättyy. Hyväksytty. Tarkistus 38. Äänestys alkaa. Äänestys päättyy. Hylätty. Tarkistus 39. Äänestys alkaa. Äänestys päättyy. Hyväksytty. Sitten äänestämme yhtenä ryhmänä tarkistuksesta 40, 41, 42. Äänestys alkaa. Äänestys päättyy. Hyväksytty. Ja nyt äänestämme koko päätöslauselmaehdotuksesta. Äänestys alkaa. Äänestys päättyy. Hyväksytty 21 ääntä puolesta, kaksi vastaan, ei tyhjiä ääniä. Kiitän teitä kaikkia ja kiitän esittelijää ja kollegoja heidän tekemästään työstä. Molti abbiamo. Prossima. Piccolino. Questo qua, costo dei conti? Sì, sì. Eccolo qua. 105. Andiamo? Se siete eh, pronti passiamo all'altro punto, il punto 5 dell'ordine del giorno. Jos olette valmiita, niin menemme seuraavaan kohtaan esityslistalla. Kohtaan 5. Tilintarkastustuomioistuimen erityiskertomukset komissiota koskevassa varainhoitovuoden 2009 vastuuvapausmenettelyssä. Jos teille sopii, niin äänestämme tarkistuksesta 1-14 yhtenä ryhmänä. Äänestys alkaa. Äänestys päättyy. Hyväksytty. Sitten äänestämme naisten asiain valiokunnan tarkistuksista yksi ja kaksi yhdessä. Äänestys alkaa. Äänestys päättyy. Hyväksytty. Sitten yhtenä ryhmänä naisten asiain valiokunnan tarkistukset 6-8. Äänestys alkaa. Äänestys päättyy. Hyväksytty. Sitten sitten deve valiokunnan tarkistukset 7-10. Yhtenä ryhmän äänestys alkaa. Anteeksi, 7-12 yhtenä ryhmänä äänestys alkaa, äänestys päättyy. Hyväksytty. Nyt äänestämme koko päätöslauselma ehdotuksesta. Äänestys alkaa. Äänestys päättyy. Hyväksyt 19 puolesta yksi vasta ääni eikä tyhjiä ääniä. Ja sitten menemme esityslistan kohtaan kuusi vastuuvapaa 2009, 8, 9 ja 10 Euroopan kehitysrahasto. quindi la... Uh... Äänestämme ensin tästä ehdotuksesta kokonaisuudessaan. Äänestys alkaa. Siis äänestys vastuuvapaudesta. Äänestys päättyy. Hyväksytty. 20 ääntä puolesta yksi vastaan. Sitten ehdotus tilien sulkemisesta. Äänestys alkaa. Äänestys päättyy hyväksytty 21 puolesta yksi vastaan. Ja nyt menemme päätöslauselmaluonnokseen ja sen tarkistuksiin. Tarkistus kolme äänestys alkaa. Äänestys päättyy. Hyväksytty. Tarkistus neljä. Äänestys alkaa. Äänestys päättyy. Hyväksytty. Tarkistus 6. Äänestys alkaa. Äänestys päättyy. Hyväksytty. Tarkistus 5. Äänestys alkaa. Äänestys päättyy. Hyväksytty. Tarkistus 7. Äänestys alkaa. Äänestys päättyy. Hyväksytty. Tarkistus 10. Äänestys alkaa. Äänestys päättyy. Hyväksytty. Tarkistus 9. Äänestys alkaa. Äänestys päättyy. Hyväksytty.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 Äänestys päättyy. Hyväksytty. Tarkistus 18. Äänestys alkaa. Äänestys päättyy. Hyväksytty. Tarkistus 19. Äänestys alkaa. Päättyy. Hyväksytty. Tarkistus 20. Äänestys alkaa. Päättyy. Hyväksytty. Tarkistus 21. Äänestys alkaa päättyy. Hyväksytty. Tarkistus 22. Äänestys alkaa. Päättyy. Hyväksytty. Tarkistus 23. Äänestys alkaa. Päättyy. Hylätty. Tarkistus 24. Äänestys alkaa. Päättyy. Hyväksytty. Tarkistus 25. Äänestys alkaa. Päättyy. Hylätty. Tarkistus 26. Äänestys alkaa. Äänestys päättyy. Hylätty. Kehitysasianvaliokunnan ehdotukset. Äänestetään niistä yhtenä ryhmänä. Voimme äänestää niistä kaikista yhtenä ryhmänä, jos se teille sopii. Äänestys alkaa. Äänestys päättyy. Hyväksytty. Sitten kehitysasiainvaliokunnan tarkistuksia vielä. Voimmeko yhtenä ryhmänä äänestää tarkistuksista 18a? Voisimme olla tähän yhtä mieltä tästä johdantosen kappale C asti mutta kohta kohdalta siinä olisi miinus. Siinä millään olisi kohta kohdalta, mutta 1-6, niistä olemme samaa mieltä kehitysvaliokunnalta ja, ja sitten tästä EPIC. Siis whippingistä. No äänestetään erikseen. Erikseen. Tarkistus 18a. Äänestys alkaa. Äänestys päättyy. Hyväksytty. Tarkistus 18b. Äänestys alkaa. Äänestys päättyy. Hyväksytty. Tarkistus 18c. Äänestys alkaa. Äänestys päättyy. Hyväksytty. Tarkistus 18d. Äänestys alkaa. Äänestys päättyy. Hyväksytty. 18e. Äänestys alkaa. Äänestys päättyy. Hyväksytty. Tarkistus 18F. Äänestys alkaa. Äänestys päättyy. Hyväksytty. Tarkistus 1. Joudun tuossa kappaleeseen C. Äänestys alkaa. Äänestys päättyy. Hyväksytty. Tarkistus 2, johdanto-osan kappaleeseen D, kahdessa osassa. Ensimmäinen osa, äänestys alkaa. Äänestys päättyy. Hyväksytty. Toinen osa, äänestys alkaa. Äänestys päättyy. Hylätty. Nyt äänestämme Meidän täytyy nyt äänestää tarkistuksesta kahdeksan. Äänestys alkaa. Äänestys päättyy. Äänestys päättyy. Hyväksytty. Ja nyt äänestämme koko päätöslauselman luonnoksesta. Äänestys alkaa. Äänestys päättyy hyväksytty 23 ääntä puolesta, yksi vasta ääni, eikä tyhjiä ääniä. Hyvä. Onnittelut. Adesso c'è questo, quello dell'altra volta. Adesso abbiamo un... Nyt meillä on... Hetkinen vain. Nyt meillä on... Mitä tulee vuoden 2009 vastuuvapauteen ja talous- ja sosiaalikomiteaan, niin valitettavasti 22. maaliskuuta äänestyksessä, kun äänestettiin mm, talous- ja äänestettiin vastuuvapaudesta talous- ja sosiaalivaliokunnalle, syntyi hiukan epäselvyyksiä erästä suullisesta tarkistuksesta, jonka eh, kollega Rivellini esitti, ja sitä ei olisi pitänyt äänestyttää. Nyt tuloksena oli se, että ei äänestetty eh, näin muutetusta päätösehdotuksesta. Nyt meidän täytyisi päättää tämä vastuuvapausmenettely ei toistaa kaikkea, vaan ainoastaan äänestää tästä näin muutetusta päätöksestä. Kollega Ajala on pyytänyt puheenvuoroa. Olkaa hyvä. Sí, gracias, presidente. Sí, la verdad es que he de manifestar... Kiitos, eh, puheenjohtaja. Haluaisin tuoda esiin turhautumiseni kaikki ne vuodet, mitä minä tässä olen parlamentissa ollut, niin ei tällaista ole tapahtunut. Mutta ymmärrän kyllä toki herra Ribelininkin turhautumisen, koska tämä koko asia hoidettiin väärällä tavalla. Mutta periaatteellisesti, jos ajatellaan vastuu, vapautta, niin ensi vuodeksi niin hoidamme asian eri tavalla. Olaf on nyt kuukausien jälkeen tullut siihen tulokseen, että tässä on ongelma. Ainoa, mitä minä tässä nyt pyydän tämän äänestyksen yhteydessä on se, mitä aikaisemminkin halusin. Eli, että siirrämme tämän täysiistuntoon, jos Olafilla olisi jotain sanottavaa. Haluaisin, että kollegat ottaisivat nyt huomioon sen, että tässä tämän kaiken takana on virhe, joka on johtanut hyvin monimutkaisiin toimintatapoihin. Tässä on kaiken näköistä äh, kuurinpitomenettelyä ja tämä 7000 euroa ja niin edelleen, niin edelleen. Eli tämä on mm, hoidettu täysin väärin. En minä nyt usko, että tämä oli mitenkään tarkoituksellista Joten tämä nyt on ehkäpä johtunut kaikki ihan vain sekaannuksesta ja nyt meidän täytyy äänestää päätöksestä, jonka me olemme jo hyväksyneet. Minulla on tarkistus johon, joka perustuu kaikkiin näihin virheisiin, jotka on identifioitu. Ja tämähän on lähetetty Olafille. Ja Olaf on käynnistänyt tutkimusmenettelyn ja sitten äänestettiin tämän puolesta, 26 puolesta, yksi tyhjä. Haluaisin muistuttaa tästä. En nyt halua, että kun tänään äänestetään tästä, että lopputulos olisikin erilainen. Minä en nyt halua, että tätä enää siirretään. Hyväksymme sen, että tämä otetaan esiin, mutta haluan, että muistatte tämän edellisen lopputuloksen 26 puolesta yksi vastaan. Nyt tulee käyttää tai huomioida oma, oman tuntonsa ääni. Ja haluan, että me saamme tietää Olafilta, onko perusteita siirtää äänestystä Ainakin meidän täytyy miettiä sitä, kunnes meillä on tarpeeksi asiakirjoja. Kiitoksia kollega Gressle. Äänestämme vastuuvapauden puolesta yksinkertaisesta syystä. 13. maaliskuuta 2011 oli välitysmenettely tai se, sieltä Olafista annettiin meille koskien tällaista sosiaalikomiteaa, ja sen vuoksi toimme tarkistuksia, tai esittelijä esitti tarkistuksia. Sanotaan, että haluamme tietää seuraavaa äh, vastuuvapautta varten asioista 2009 on seuraava, ja annetaanko sitten vastuuvapaus tai ei, mutta tämän menettelyvän puolesta olen sitä mieltä voinut tehdä molemmat. Mutta jos olemme vastuuvuoden puolesta, niin se ei tarkoita, että nämä asioita pitäisi selvittää. Seuraavaan esittelyyn pitäisi huolellisesti sitten ottaa nämä asiat huomioon. Mutta haluaisin viitata siihen, että jos puhutaan modernista, niin se näyttää sitten, että myydään esimerkiksi yksityiseen tiliin näitä kalusteita. Ja sitten täytyy miettiä, että mikä suoja on sitten niille ihmisille, jotka ovat tässä menettelyssä mukana. Täytyy keskustella siitä, että miten käyttäydymme, jos vastavapausmenettelyn aikana tulee esille asioita, koska joskus ollaan pakotettu sen, että ei anneta kenellekään vastuuvapautta. Eli huolehdin nyt vähän siitä, että, että aina kasvaa niitä määrä, jolle ei voisi antaa vastuuvapautta, joten sinänsä voi tehdä molemmat, mutta ei se tarkoita sitä, että näitä asioita pitäisi selvittää. Sí, quiero recordarle a la señora Gresle que no estamos negando. Muistuttaisin eh, rouva Gresleä siitä, että emme me eh, kiellä tätä vastuuvapautta, vaan haluamme siirtää tätä eteenpäin ajatellen sitä, että saattaa olla mm, tässä nyt eh, tiettyjä perusteitakin sille, jos Olaf kuukausien jälkeen ottaa asian esiin. Olafilla on ollut tässä aika lailla mietittävää ja sen vuoksi minä haluaisin, että tätä siirretään eteenpäin. En minä tässä halua kieltää vastuuvapautta, ei siitä ole kysymys. Jos Olaf toteaa, että tässä on ongelma, niin äh, silloin minusta meidän täytyy nyt olla, toimia tässä vakavasti, äh, jos tässä on oikeasti ongelma. Haluan vaan tätä siirretään. Leffa favorevole o rinvio? No te kannatatte tätä lykkäystä? Ei. Haluaako joku muu puheenvuoron? E, jos olen ymmärtänyt oikein, niin e, kollega Ajala on pyytänyt, että äänestystä lykätään. Kollega Gressle sen sijaan on pyytänyt, että e, äänestetään tänään, koska tämä ei estä lisäarvioita. Täytyy äänestää tänään. Hyvä. Täydellistä. Ymmärsin. No sitten siis äänestämme nyt tästä vastuuvapauspäätöksestä, kuten se muutettiin äänestyksessä 22. maaliskuuta 2011. Äänestys alkaa. Äänestys päättyy. Hylätty. 13 ääntä vastaan, 9 puolesta, 2 tyhjää. No sitten meillä ei ole muuta esityslistallamme. Seuraava kokous on 11. huhtikuuta. Kiitoksia ja onnittelut esittelijöille.